Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. Istunto on avattu. Hyvät naiset ja herrat. Arvoisat kollegat. Meillä on nyt suuri haaste ähm, edessämme siirtolaisliikkeen takia ja se voidaan, siitä voidaan selvitä vain solidaarisuuden kautta. Äh, ja siksi äänestämme nyt äh,